liittyvät oikeudet täytyy asettaa etusijalla. Neljänneksi, me emme saa myöskään unohtaa kohtalon kysymystä, ilmasto- ja ympäristökysymyksiä. Meidän täytyy kantaa vastuu, jos haluamme turvata planeetan tulevaisuuden. Toivon, että nämä viestit välitetään eteenpäin ja työstätte laajapohjaista, nykyaikaisempaa kumppanuutta, joka kattaa nämä yhteiset haasteemme, joka voi edesauttaa köyhyyden ja epätasa-arvon torjunnassa. Kiitoksia. Kiitos. Edus Agius Saliba, yksi minuutti. Kiitos. Kotonun sopimus hyväksyttiin lähes 20 vuotta sitten. Siksi uudessa kumppanuussopimuksessa täytyy olla korkealle asetettuja tavoitteita ja siinä täytyy keskittyä prioriteetteihin, kuten demokratian, ihmisoikeuksien, talouskasvuun, ilmastonmuutokseen, köyhyyteen, rauhaan ja turvallisuuteen, maahanmuuttoon ja liikkuvuuteen. Lisäksi haluaisin painottaa sitä, että pitäisi vahvistaa sopimuksen parlamentaarista ulottuvuutta, jotta me voimme taata demokraattisen vastuun kaikilla tasoilla. Parlamentaarinen edustajakokous kokoontuu kahdesti vuodessa ja kerran vuodessa kaikilla kolmella alueella. Seuraavat kuukaudet ovat erittäin tärkeitä, koska me astumme uuteen aikakauteen AKT-maiden kanssa. Tätä kautta me voimme myös kehittää mannerten välisiä suhteitamme. Edustaja Wood Kumppanuussopimus Euroopan unionin ja AKT-maiden välillä, joka tunnetaan nimellä Kotonou-sopimus, allekirjoitettiin vuonna 2000 ja se raukeaa vuonna 2020 helmikuussa. Neuvottelut sopimuksen jatkamiseksi ovat vielä käynnissä. Meidän täytyy muistaa, miksi tämä kumppanuus on tärkeä. Se on tukenut tärkeää poliittista vuoropuhelua, vahvistanut AKT-maiden suhteitamme sellaisessa puitteistossa, joka pohjaa ihmisoikeuksille, demokratialle ja oikeusvaltioperiaatteelle. Ja se on tehnyt mahdolliseksi keskustella tärkeistä aiheista, kuten vapauksista äm, ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen tilanteesta kuten myöskin yhteiskunnallisesta vastuusta, joka yrityksillä on, tai veronkierrosta. Meidän täytyy yhä tukea Euroopan unionin suhteiden kehittymistä aukoteiden maiden kanssa, ja meidän täytyy myöskin lisätä tähän tulevaan sopimuksen parlamentaarinen ulottuvuus, että voisimme taata sen, että parlamentaarinen vastuullisuus toteutuu kaikilla tämän sopimuksen tasoilla. Meidän täytyy myöskin kasvattaa kansalaisyhteiskunnan mukaan ottamista ja varmistaa se, että joka, kaikki mahdolliset uudet sopimukset pohjaavat 2020 agendalle jossa ähm, kestävän kehityksen tavoitteet ovat äh, tärkeällä sijalla. Euroopan unionin ja AKT-maat ovat yhdessä vahva ääni. Voimme vastata suuriin haasteisiin ja tämän kumppanuussopimuksen pitäisi tätä tilannetta heijastella. Kiitos, Rova Wood. Nyt siirrymme menettelyyn ilman puhujalistaa. Kaksi jäsentä haluaisivat puhua. Ensinnäkin edustaja Aguilar madam president kiitoksia hyvä puhemies komissaari mimica hienoa että olette täällä euroopan parlamentissa paikalla. nyt puhutaan akpn ja eun välisestä kumppanuudesta. tuo kumppanuus on jo erittäin pitkäaikainen. nyt tarkoituksena on vahvistaa kansalaisyhteiskunnan ja parlamentaarisen valvontavallan valtaa. Meidän täytyy myös mahdollistaa poikkeleikkaava dialogi niin, että voimme panostaa humanitaarisen apuun. Meidän täytyy myös kunnioittaa omia arvojamme. Tämän ei tulisi olla minkäännäköinen suunnitelma pelkästään maahanmuuton suitsimiseksi, vaan sellainen, jonka avulla voidaan kertoa hyvistä käytänteistä, integraatiosta, ihmisoikeuksista, oikeusvaltioperiaatteista, torjua kaikenlaista diskriminaatiota, viedä eteenpäin naisten asemaa Afrikassa, Karibialla ja Tyynen valtameren alueella. Maat, jotka ovat kovin erilaisia, mutta on tässä on jättiläinen. Afrikka on Euroopan unionin kumppani. Ja meidän tulee rohkaista von der Leyenin komissiota viemään tätä roolia aivan loppuun asti. Jovene. Kiitos Irena Ivena. Prejšnji teden sem imela privilegij biti del zasedanja skupne parlament. Kiitos. Olin mukana Kigalissa parlamentaarisessa edustajakokouksessa ja minä näin, mitä tämä kumppanuussopimus tarkoittaa. Maat, eri mantereilla voivat parantaa elinolosuhteitaan, parantaa tasa-arvoa, edistää rauhaa ja keskittyä ilmastokysymyksiin. Tämä asiakirja tulee vaikuttamaan tulevaan yhteistyöhön EUn ja AKT-maiden välillä. Siksi tämä asiakirja on erittäin tärkeä. Me olemme myös tärkeässä asemassa, kun solmimme tätä sopimusta. Tämänhetkistä sopimusta parannetaan ja päätöslauselmassa me halutaan myös, että kaikki maat ovat tasavertaisia ja kansalaisyhteiskuntaa halutaan tukea. Yhdessä me voimme saada aikaiseksi hyvän yhteiskunnan. Kiitos. Kiitos. Komissaari Mimica, teillä on puheenvuoro. Olkaa hyvä honourable members. Kiitoksia, puhemies, arvoisat jäsenet, hyvä ministeri. Neuvotteluiden virallisesta käynnistämistä lähtien 28.9. viime vuonna Euroopan unioni ja AKP-maat ovat kulkeneet pitkän matkan pyrkiessään luonnostelemaan tulevaa kumppanuuttamme. EUn neuvotteluiden johtaminen on ollut minulle haaste ja kunnia minusta me olemme edenneet riittävästi aika lyhyessä ajassa. Jutta Urpilainen, joka seuraa minua, saa itselleen vakan pohjan, jolle rakentaa, jonka pohjalta viedä nämä neuvottelut menestyksellisesti loppuun. Olen vakuuttunut siitä, että nämä neuvotellut osat ja erot meidän näkemyksissämme mahdollisesti ja ne osat sopimusta, joita vielä täytyy avata, jotka täytyy vielä käsitellä, eivät ollenkaan ole ylitsepääsemättömiä tai sellaisia, että ne vaarantaisivat tämän tulevan toimintamme. Tämä neuvotteluprosessi vaatii aikaa, jotta se voidaan vielä loppuun. Kysymys ei ole niinkään siitä, että meillä puuttuisi poliittista tahtoa eri osapuolelta viedä se päätökseen. Se tuki, jonka olemme saaneet parlamentilta kautta koko prosessin, on ollut erittäin tärkeää. Olen edelleen varma siitä, että parlamentti jatkaa työskentelyä sen eteen, että voidaan varmistaa vahva parlamentaarinen ulottuvuus ja se on mukana siinä, että EU puolustaa omia arvojaan kumppanuussuhteessamme AKP-maiden kanssa. Kiitoksia. Paljon kiitoksia komissaari ja sitten neuvoston puolesta ministeri Tuppurainen. Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, naiset ja herrat, kotonon sopimuksen jälkeen aika tule on yhä neuvostolle erittäin tärkeä kysymys. Haluan vakuuttaa teidät siitä ja haluaisin myöskin käyttää tätä mahdollisuutta hyväkseni kiittääkseni komission jäsen Mimikaa hän vahvasti sitoumuksestaan tähän työhön. Euroopan unionin ja akutemaiden äh, työ äh, Pariisin sopimuksen toteuttamiseksi, kuten myöskin äh, uusien globaaleiden haasteiden ratkaisemiseksi ja moniin mahdollisuuksiin tarttumiseksi on tärkeää. Me uskomme, että uskomme 2030 agendaan ja siihen, että Pariisin sopimus sen pitäisi auttaa sopimuksen pääsyä näissä hyvin vaikeissakin kysymyksissä. Puheenjohtajamaana me seuraamme yhä äärimmäisen tarkkaan näiden neuvotteluiden etenemistä ja varmistamme sen, että neuvosto tulee tukemaan tämän hyvin tärkeän asian eteenpäin saattamista. Paljon kiitoksia näistä herrat tästä tärkeästä keskustelusta ja huomioistanne. Kiitos ministeri. Keskustelu on päättynyt. Yksi päätöslauselma, josta äänestetään huomenna. Ja istunto jatkuu huomenna 28. päivä marraskuuta 9. kello 12.30 ja sitten kello 15 eteenpäin. Esityslista löytyy parlamentin internetsivulta. Istunto keskeytetään. Hyvää yötä kaikille.